Okay, colleagues, if everyone could start taking their... Hyvät naiset ja herrat, olkaa hyvä ja istuutukaa aloillenne, niin pääsemme aloittamaan. Thank you, Kiitos kollegat. Tämä on hyvin iso kokoonpano nyt tässä kokouksessa. Voitteko ystävällisesti joko istua alas tai poistua salista? Meillä ei kovin pitkä aikaa tälle valiokunnan kokoukselle ole, joten olisi hyvä, jos kaikki istuutuisivat alas. No niin. Kuten kollegat tietävät, tämä on kolmen valiokunnan yhteiskokous, ulkoasianvaliokunta, kehitysvaliokunta ja budjettivaliokunta. Sen takia täällä on puheenjohtajistoa vähän enemmänkin tänä iltana. Voitteko kollegat ystävällisesti istuutua alas? Tässä on nyt äänestyksestä kyse. Tämä ei vie kovin kauaa. Voimmeko hyväksyä esityslistan? Ensimmäinen kohta. Ja ensimmäinen ja ainoa asia on tosiaan Euroopan kestävän kehityksen rahasto ja sekä EKKRn takuun ja EKKRn takuurahaston perustaminen tässä esityslistalla. Esityslista on hyväksytty, ilmoitusasioita ei ole. Tosiaan totean, että tämä on alustava yhteisymmärrys ja mikäli tämä nyt hyväksytään tänään, niin äänestys tapahtuu torstaina keskustelu täysistunnossa keskiviikkona. Tämä on nopeutettu menettely, jonka kolmen valiokunnan valmistelijat ovat hyväksyneet ja myös poliittiset ryhmät. Haluaisiko budjettivaliokunnan herra Sarvamaa? Uh, Kiitos. Haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni pahoitellakseni sitä, että Jean Arthuy budjettivaliokunnasta ei päässyt tänne tänä iltana. Hänellä oli hyvin pragmaattinen lähestymistapa ja hän halusi olla mukana tässä historiallisessa asiassa mukana. Haluaisin kiittää myöskin ja korostaa sitä, että monesta syystä se, mitä teemme tänä iltana, on hyvin tärkeää. Haluan erityisesti nostaa esille yhden asian ennen muuta. On valtava enemmistö kansalaisia Euroopassa, jotka haluavat nähdä meidät tekemään kaikkemme, jotta me auttaisimme ihmisiä pysymään lähtömaissaan ja auttaisimme myös kauttakulkumaita. Eli mitä ikinä voimme tehdä tässä asiassa. Ja tämä on yksi keskeisistä asiaista koko tässä asetusehdotuksessa. Tehdään se, mitä voimme. Kiitos. Herra McAllister ehdotti, että Lähdemme vain käsittelemään asiaan ajan säästämiseksi, joten voimme siirtyä kohtaan kolme kokouspöytäkirjojen hyväksyminen. Olette saaneet nämä kokouspöytäkirjat 11. huhtikuuta ja 24. huhtikuuta. Jos teillä on huomautuksia, olkaa hyvä ja lähettäkää ne sihteerille, jotta ne tulevat huomioon otetuiksi. Lähdetään äänestämään kohta neljä. Ja ennen kuin aloitamme äänestyksen, meillä on todellakin historiallinen asetusehdotus kolme esittelijää tässä. Herra Kukan, haluaisiko joku näistä esittelijöistä käyttää puheenvuoron? Herra Kukan ulkoasiavaliokunnasta, ole hyvä. I think, uh, that, uh... Uskoisin, että tämä asia on saatu käsitellyksi uh, pikavauhtia. Se oli hyvin vaativa uh, aihe. Kolme esittelijää kolmesta valiokunnasta, heidän pitää, piti löytää yhteinen mm, lähestymistapa ja kiittäisin kaikkia niitä, jotka osallistuivat keskusteluihin tästä asiasta. Erityisesti kiittäisin kahta muuta esittelijää, Kadia Zabalia ja Julikaa. Mm, Haluaisin myös sanoa, että tämä on osoitus siitä, että Euroopan parlamentti kykenee käsittelemään näin vaikeaa asiakokonaisuutta – tavalla, jolla saimme kaikki Euroopan parlamentin eri edut huomioon otetuksi. Haluaisin siksi pyytää kaikkia äänestämään tämän esityksen puolesta. Kiitän. Thank you very much and... Kiitos. And now, Entäs sitten äh, Doru Clodion kehitysvaliokunnasta? Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Aluksi haluaisin kiittää muita esittelijöitä, äh, Rova Kardia Zabal Rubial ja herra Kukan. Ja haluaisin kiittää myös varjoesittelijöitä ja koko äh, kaikkia asianosaisia erinomaisesta valmistelutyöstä. Haluan kiittää myös kolme valiokunnan puheenjohtajia ja koordinaattoreita. Teimme hyvää yhteistyötä. Neuvotteluprosessi oli pitkä ja vaivalloinen ja oli hyvin tärkeä ja hyvin rakentavaa, että pystyimme tukemaan toisiamme ja lopuksi saimme aikaan parlamentin vakaan kannan. On erittäin hienoa, että voimme nyt hyväksyä tästä, tämän lopullisen tekstin EKKRstä. Ja tämähän mahdollistaa jopa 44 miljardin investoinnit taloudelliseen hyvinvointiin ja yhteiskunnan vakauteen sekä partnerimaissa Afrikassa että itäisiin naapurimaihin Euroopassa. Tässä pyritään luomaan hyviä työpaikkoja, keskittymään nuoriin ja naisiin, keskittymään talouden vahvistamiseen, erityisesti PK-yrityksiin. EKKRn täytäntöönpano tulee olemaan hankalaa, mutta sen avulla, että Euroopan parlamentti tähän osallistuu, niin se onnistunee. Erityisesti on tärkeää, että EP osallistuu strategiseen neuvostoon tarkkailijan jäsenenä. Ja meillä on paljon muitakin välineitä, joiden avulla pyrimme tarkastamaan ja valvomaan välineen täytäntöönpanoa ja näin pyrimme varmistamaan sen, että EKKR saavuttaa tavoitteensa. Olen varma, että EKKRstä tulee eurooppalainen menestystarina. Uskon, että se pystyy edistämään eurooppalaisten arvojen vahvistumista ja toivon lämpimästi, että kaikki äänestävät sen puolesta. Ja viimeisenä vaan ei vähäisempänä, kiitos vaan tästä puheenvuorosta, Rova Gardia zabal budjettivaliokunnasta. Kiitos paljon puheenjohtaja. Me olemme varmasti kaikki valmiita äänestämään, mutta yksi lause voisi kiteyttää tämän kaiken. Me olemme parantaneet tätä tavoitetta sisällisesti paino, erittäin painavasti ja sen takia minä pyynnän tästä puolta äänestystä ihan muutama sana kuitenkin ihan selvänä, että nämä kaksi muuta esittelijää ovat tehneet loistavaa työtä, olemme tehneet hyvää myönteistä yhteistyötä, koska me olemme oppineet myös tekemään työtä yli valiokuntien, mutta niin kuin budjettivaliokunnan edustajat varmasti tietävät ja sen sihteerit tietävät näistä kolmesta valiokunnasta, että on erittäin hyvä tehdä työtä yli valiokunnan. Jos me koordinoimme meidän kolme valiokuntaamme erittäin hyvin, niin me olemme, ja se kyllä nä, maksoi vaivan yrittää, koska tulos on hyvä. Kun meillä on näitä teknisiä trilogeja, joissa olemme tehneet tuntikaupalla työtä, niin se on tehnyt mahdolliseksi sen, että tässä poliittisessa trilogissa me aikataulun mukaisesti pystymme, pystymme ratkaisemaan ongelmat neuvoston kanssa ja pääsimme tähän sopuun neljän kuukauden aikana sen jälkeen, kun kävimme 60 tunnin neuvottelut. Eri suur kiitos kaikille, kaikille aivan erityisesti minun poliittisen ryhmän sihteeristölle, joka on auttanut minua suuresti. Okay, colleagues. No niin, kollegat, tämä on yksi äänestys koko paketista. Hyvin yksinkertainen menettely, muutama minuutti tähän menee, joten äänestys alkaa. Vote is open. I've got some names if people haven't got cards. Olen saanut tiedon, että joillakin henkilöillä ei ole kortteja mukana. Minulla on täällä nimilista ja otan tämän huomioon. No niin, ovatko kaikki nyt äänestäneet? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hetkinen, mitäs tapahtuu? Hetkinen, siellä näyttää olevan tekninen ongelma. Äänestysnumerot muuttuivat viime hetkellä. Eli 89-75 sain nyt vain tällaisen prosenttiluvun. Kyllä minä tiedän, että kaikilla ei ole kortteja, mutta tämä nyt vaikutti vähän oudolta, eli aloitetaan nyt alusta. En tiedä, minkä takia nämä prosenttiluvut nyt muuttuvat, eli äänestys alkaa nyt. Has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Ja täällä 89 anteeksi, 76 puolesta 10 vastaan. Onneksi olkoon hyvin selkeä tulos. Onneksi olkoon siis nimenhuuto äänestys. Erittäin hyvä tulos ja kiitos kaikille asianosaisille, jotka ovat tehneet kovasti työtä tämän asian puolesta. Kiitos kaikille. The development committee will start at 8 o'clock in here. Äänest, anteeksi, seuraava kokous ja äänestys alkaa siis kello 20.